itse itsekkyys ja arroganssi neuvostossa ovat meidän suurimpia vihollisimpia, vihollisiamme. Me olemme tehneet liian vähän ja liian myöhään. Monet eurooppalaiset kysyvät, että jos ei nyt, niin koska sitten tulee olla yhtenäinen, solidaarinen. Koko maailma murtuu ympäriltämme. Mm, sadat tuhannet ihmiset menettävät henkensä. Nyt tarvitaan todella kunnianhimoa. Tämä on valtava haaste Euroopalle. Paljon kiitoksia. Seuraavana Limaa, puolitoista minuuttia. Kiitos. Ennen kaikkea on kyse tässä kriisissä sairauden hallitsemisesta, kuoleman estämisestä ja läheisten tukemisesta. Takana on totta kai yhteiskunnallisia toimenpiteitä, jotka vievät vapauksia hätätilanteen julistaminen on vahva väline ja välttämätökin, mutta perusoikeuksia täytyy suojella, kuten oikeusvaltiotakin. Komission täytyy läheltä seurata poikkeustoimia, joita jäsenvaltiot ovat tehneet ja puuttua, jos mennään sivuraiteille. Parlamentin täytyy käyttää omaa valvontaa lainsäätäjinä Kansainvälisesti ottaen kriisi on osoittanut raalla tavalla, miten olemme riippuvaisia myös tärkeiden tuotteiden toimittamisesta. Meidän täytyy taata se, että Eurooppa on omavarainen tärkeissä tuotteissa, jos on kyse lääkevälineistä tai lääkkeistä, niin se koskikoon myös elintarvikkeita ja muita, koska, koska mitä meillä on esimerkiksi Kiinaa nähdä liikkumavaraa, jos me olemme suojavälineistä riippuvaisia me, meidän täytyy miettiä myös Kiina on edelleen vastustanut Taivanin osallistuvan WHO. Meidän täytyy suojella Eurooppaa, ei pelkästään käpertyä itseemme, vaan luoden edellytykset olla vahvoja keskuudessamme, suojella perusrakenteita, teollisuuttamme ja kansainvälisesti ottaen myös, jotta voimme vakauksiamme viedä eteenpäin ja osoittaa solidarisuutta kaikkein eniten kärsiville. Kiitos. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja Pitsula, puolitoista minuuttia. Hvala gospodine predsjedniče. Kad ima političke volje, nađu se i... Oikein kiitoksia herra puhemies. Jos tahtoa löytyy, niin silloinkin ratkaisuja on tarjolla. Ja tämä olkoon meillä jatkossa mielessä. Mitä tulee monivuotisiin rahoituskehyksiin? Se on yksi mahdollisuus. Nyt puhutaan yhdestä tai 1,07 prosentista, mutta jos ajattelemme, mikä kriisi on edessämme, niin se on kyllä suurin sitten 30-luvun. Ja mitä tulee kohesiorahastoihin, niitä tulisi hyödyntää, jotta tämän kriisin vaikutuksia voidaan lieventää. Kohesiorahastovaroja, niihin ei pitäisi koskea, ja jos kosketaan, niin ihan viimeisimpänä. Minä uskon, että meidän tulisi hyödyntää talousarviotamme ja varoja henkilövarusteiden, syöjävarusteiden ostamiseen ja terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen. Meidän pitäisi muistaa, että myöskin huonolaatuisia suojavarusteita on tarjolla kautta maailman. Meidän tulisi hyödyntää varoja maaseudun ja maatalouden kehittämiseen, sillä henkilöt, jotka toimivat maaseudulla ja maatalouden saralle, niin joutuvat kärsimään kriisin koviten. Ja meidän täytyy käyttää tähän julkisia varoja, mutta avoimessa hengessä niitä pitää jakaa ja myöskin vastuullisesti. Eli minä haluaisin tukea tätä poliittista sopimusta. Siihen olisi voitu lisätä muutakin, mutta nyt jos koskaan tarvitaan tällaista poliittista yhteisymmärrystä, jos ratkaisuja halutaan saada aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Pitsula. Seuraavana edustaja Kasa, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Meillä on yhteinen vihollinen, vihollinen, joka iskee meihin kaikkiin, mistäpä vain sitten tulemmekaan. Näinä kriisin aikoina me Euroopassa ymmärrämme kaikkein parhaiten päättäväisen koordinoidun toiminnan. Olen hyvin iloinen siitä, että puhutaan hengen pelastamisesta, mutta täytyy pelastaa myöskin elinkeinot. Muuten nämä vaarat olisivat yhtä suuret tai suuremmatkin. Ja hallitusten täytyy mennä eteenpäin ja tehdä enemmänkin PK-yritysten eli taloutemme selkärangan tukemiseksi. Niiden on saatava tukea nopeasti nyt ja seuraavalla rahoituskaudella. Lisäksi meidän on vahvistettava terveydenhoitokapasiteettiamme. Monivuotinen rahoituskehys erityisesti sosiaalirahasto plussa, josta itse olen esittelijänä vastuussa, ovat tässä aivan keskeisessä asemassa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta rahat virtaavat ja että että uusi rahasto on toiminnassa ensi vuonna. Meidän on varmistettava se, että varat menevät niille, jotka niitä todella tarvitsevat. Kansalaiset ovat riippuvaisia meistä. He tarvitsevat meiltä nyt päättäviä toimia. Älkää me jättäkö heitä pulaan. Kiitos. kiitoksia teille, edustaja Kaasa. Seuraavana edustaja Dupont. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, Komissio vetoaa EU-hun, joka pyrkii ponnistelemaan pidemmälle tietämättä, mitä tuleman pitää. EU on toiminut ja siksipä maaliskuussa täysistunnossa teimme tärkeitä päätöksiä. Kansalaisille yrityksille tarjottiin tukia ja nyt on tarkoituksena leikata byrokraattisia esteitä ja tukea terveydenhuoltojärjestelmää. Mutta meidän täytyy muistaa, että jotkut jäsenvaltiot ovat toimineet nopeammin. Joskus se oli oikeutettua, mutta silti tämä on johtanut siihen, että toimenpiteet ovat johtaneet jännitystilojen syntymiseen eri jäsenvaltioiden välillä. Arvoisa komission jäsen, jos EU pyrkii pidemmälle, niin kyllä sitä nyt todellakin tarvitaan. Epävarmuuden aikoja on eletty, mutta meidän täytyy muistaa, että tuloksia voidaan saada aikaiseksi ja meidän täytyy muistaa, että virus aiheuttaa suuria ongelmia kansalaisille, mutta meidän täytyy myöskin muistaa kaikkia naapureitamme, ystäviämme, jotka ovat kärsineet eniten Euroopassa. Me vaadimme paljon kansalaisilta. Pysykää kotona, pitäkää eroa muihin, mutta meidän täytyy muistaa, mitä kansalaiset meiltä vaativat. Me yritämme aina pehmentää kriisin vaikutuksia, niin kansanpuolue haluaa tietenkin keskustella ja neuvotella tavoitella ja saada tuloksia aikaiseksi. Me olemme mukana taisteltaessa virusta vastaan ja taisteltaessa eurooppalaisten ratkaistun, ratkaisujen puolesta. Paljon voidaan saada aikaiseksi, mutta parhaiten se onnistuu, kun teemme yhteistyötä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, edustaja Dupont. Lopuksi komission puolesta edustaja Sefcovic, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Paljon kiitoksia, herra puhemies. Viimeksi, kun olimme täällä, niin kunnioitimme tämän päivän sankareita, hoitohenkilökunta, poliisia, vapaaehtoisia lääkäreitä, jotka auttavat haavoittuvimmassa asemassa olevia vanhoja ihmisiä. Ja kuten kollega Dupont totesi, niin meidän täytyy myöskin kunnioittaa kansalaisia, jotka ovat osoittaneet melkoista vastuullista toimintaa jäämällä kotiin kunnioittain näitä ö, etäisyys kysymyksiä. Tämä on joskus aika lailla vaikeaa. Yhtä lailla vaikeaa voi olla myöskin se, että joutuu jäämään kotiin ja tekemään etätöitä. Ja keskustelu on osoittanut sen, että Eurooppa on kyllä valmis kohtaamaan tämän haasteen. Olemme nähneet monia esimerkkejä siitä, miten kansalaiset ja jäsenvaltiot auttavat toisiaan, miten olemme oppineet toisiltamme, miten olemme toimineet kriisin aikana ja miten valmistaudumme vielä näihin tuleviin taloudellisiin ongelmiin. Vielä kiitokset teille kaikille arvoisat parlamentin edustajat. Kiitokset tästä ponnekkaasta toiminnastanne, kärsivällisyydestä ja siitä, että puhutte täällä kansalaisten puolesta. Covid-kriisi on joidenkin mielestä dramaattinen kiihdyttäjä. Se johtaa siihen, että vastuullisuus on parantunut uusia sankareita löytää, löytyy ja sitä kautta kriisin aikanakin yhteiskunta toimii. Me olemme nähneet sen, että prosessimmekin on nopeutunut. Ja kuten Muresaan totesi täällä, muutamassa neljässä viidessä viikossa saimme enemmän aikaiseksi tämän kriisin taloudellisten vaikutusten liennyttämiseksi kuin edellisen kriisin, talouskriisin jälkeisinä neljänä vuotena. Mutta COVID-kriisi johti myöskin siihen, että vääriä uutisia levitetään. Populismi koettelee demokratiaa, oikeusvaltion periaatetamme. Ja kuten täällä kollega Lamberts totesi, niin minäkin voin vakuuttaa teille sen, että Euroopan komissio tulee olemaan tarkkana, seuraa mitä jäsenvaltiotasolla tapahtuu. Me olemme tiiviissä yhteydessä Puolaan ja Unkariin. Yhtä lailla analysoimme näitä vääriä uutisia, joita levitetään ja näitä negatiivisia uutisia, joita somesta löytyy. Ja me yritämme niitä kitkeä ja varmistaa, että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Ja selkeästi tuli kyllä Gonzales Bonsin ja Cholosin ja muiden puheista ilmi, että nyt päätetään Euroopan tulevaisuudesta. Nyt kaivataan uudenlaista Eurooppaa, demokraattisempaa, vahvempaa Eurooppaa peräänkuulutettiin. Ja siksipä kiitos sanani kaikille niille, jotka sanoivat, että nyt jos koskaan tarvitaan todellisia taloudellisia investointitoimia. Minä todellakin toivon, että voisimme tukea tätä pakettia, joka on tarkoitettu hätäavuksi. Mutta me tiedämme myöskin sen, että meidän on investoitava myöskin elvyttämiseen, työpaikkojen pelastamiseen, talouden suojelemiseen, kun tiedämme, että epäreilua toimintaakin on tarjolla. Me tarvitsemme myöskin Euroopalle eräänlaisen Marshall-ohjelman, joka on vakaa, digitaalinen, toimiva ja vastustuskykyinen, kuten täällä myöskin sanottiin. Vain ainoastaan tällä tavalla voimme varmistaa, että kohtalomme on hyvissä käsissä. Meidän vain täytyy toimia rohkeasti. Meidän täytyy panostaa sisämarkkinoihin. Meidän täytyy hyödyntää kaikin keinoin digitaalista vallankumousta ja vihreän kehityksen ohjelmaa. Ja meidän on opittava myöskin tästä kriisistä, eli lisättävä vastustuskykyämme Euroopassa. Kuten muistanette, aikaisemmin meidän piti taistella muunlaisia kriisejä vastaan, mutta meidän täytyy toimia aina strategisesti. Meidän täytyy päättää, millä saroilla meidän täytyy vaalia omavaraisuutta. Tästä syystä me haluammekin varastoida Euroopassa näitä tärkeimpiä lääkinnällisiä laitteita ja lääkkeitä. Meidän täytyy myöskin varmistaa, ettemme ole riippuvaisia vain ainoastaan yhdestä maasta tai yrityksestä. Ja kunnon analyysityöskentelyn päätteeksi meidän täytyy sanoa, mitä haluamme tuottaa täällä Euroopassa varmistaaksemme, että näitä tuotteita on tar- tarjolla silloin, kun niitä kipeästi tarvitaan. Kaikki ne, jotka täällä totesivat, että nyt kaivataan kunnianhimoisempaa, strategisempaa ja yhtenäisempää lähestymistapaa, ovat oikeassa. Mutta meidän täytyy katsoa, miten nämä toimet voidaan myöskin rahoittaa. Me tarvitsemme vahvan monivuotisen rahoituskehyksen, monimuotoisen sellaisen, varsinkin jos ajatellaan tätä etupainotteisuusvaatimusta, eli me tarvitsemme välittömästi rahoja, niin niitä on oltava tarjolla. Meidän täytyy keskittyä niihin aloihin, joilla apua kipeimmiten tarvitaan. Ja meidän täytyy pyrkiä estämään uusien kriisien syntyminen ja myöskin viitoitettava tietä uuden taloudellisen mallin suuntaan. Ja meidän täytyy tarjota uudenlaisia hyviä työpaikkoja, kuten kollegat Potenga ja Delange totesivat puheenvuoroissaan. Sanottakoon suoraan, arvoisat parlamentaarikot, me olemme riippuvaisia tuestanne. Jos haluamme kunnianhimoisen, johdonmukaisen, pääpain, etupainotteisen järjestelmän aikaiseksi, jos haluamme uuden aikaistaa kriisin aikaista toimintaamme. Monet teistä ottivat esille suojavarusteiden maskien tarjonnan. Ympäri vuorokauden minä ja kollegani teemme työtä sen hyväksi, että mahdollisimman pikaisesti tuloksia syntyy yhteisen hankintatoimien saralla, jotta kansalaiset, lääkärit, hoitohenkilökunta saavat käyttöönsä niitä varusteita, joita he päivittäin tarvitsevat ja olen tyytyväinen yritysten toimintaan. Per tavanomainen tuotantomalli on muuttunut. Pyritään valmistamaan käsidesejä, suojavarusteita hengityskoneita ja muita, mitä juuri kaivataan kipeästi. Mon, muutaman kuukauden sisällä olen vakuuttunut siitä, tämä panostus tulee tuottamaan äärimmäisen hyviä tuloksia. Täällä myöskin viitattiin haavoittuvaisimpien ja vanhusten tilanteeseen. Äitini on Slovakiassa samanlaisessa tilanteessa ja me hyväksymmekin, hyväksyimmekin juuri rahaston heitä varten. Ja meidän täytyy katsoa, riittääkö tämä vai pitääkö tehdä vielä enemmän, jotta voisimme todellakin auttaa niitä, jotka apua eniten ja kipeimmiten tarvitsevat. Lopuksi ihan lyhyesti vielä pari seikkaa. Se, mitä kollega Kaspari puheenvuorossaan totesi liittyen viruksen seuranta-applikaatioon. Tämä, tähän sovellukseen liittyen toteaisin, että tämä tulee olemaan eurooppalainen. Sitä kehitettäessä hyödynnetään parasta mahdollista asiantuntemusta. Sillä halutaan seurata viruksen liikkeitä, ei ihmisten liikkeitä. Ja tässä huomioidaan henkilötietojen suoja kauttaaltaan. Ihmiset voivat hyödyntää sitä niin halutessaan. Se toimii anonyymisti ja sen tulee toimia siten, että se ilmoittaa sähköpostitekstiviestillä, tekstiviestillä, mikäli ongelmia ilmenee ja toiminnon ryhdytään kollega Latour, Silva de Pereira ja muut painosti, panot viittasivat myöskin elvytyssuunnitelmaan ja mekin komissiossa tulemme muuttamaan ohjelmaamme ja se tullaan esittämään vielä ennen kuin loppua. Minä uskon, että nämä kaikki toimet, kuten puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi, osoittaa, että hyvinkin lyhyessä ajassa on kolme biljoonaa vapautettu määrä rahoina. Tietenkin enemmän tarvitaan, niin kuin te sanoitte, mutta osoittamalla ne tuella voimme varmaankin saada hyvät monivuotiset rahoituskehykset aikaiseksi, mutta se edellyttää melkoisesti diplomatiaa, sillä MRK-päätös tehdään yksimielisyyden periaatetta noudattaen ja siksipä me teemme yhteistyötä johtajien kanssa pyrkiessämme varmistamaan, että tämä on riittävän kunnianhimoinen suunnitelma, mutta samalla nauttisi kaikkien jäsenvaltioiden tukea, koska sitä tarvitaan näinä aikoina. Me haluamme oppia menneisyydestä asioista. Me haluamme saada tästä enemmän aikaisiksi. Me haluamme tarjota jäsenvaltioille hyviä ohjelmia ja palveluita, ja minä olen vakuuttunut, että uusi, uudessa komission ehdotuksessa tämä tulee myöskin näkymään. Lopuksi, herra puhemies, vielä kiitokset teille kaikille näistä ajatuksistanne, näistä ehdotuksistanne, ja kiitokset myöskin osoittamastanne tuesta tänään ja näiden viimeisten vaikeiden viikkojen aikana. Minä uskon, että tältä pohjalta luodaan uusi Eurooppa ja se tulee selviytymään tästä dramaattisesta kriisistä. Kiitokset. Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen Jean-Michel pyysi välittämään anteeksi pyyntönsä. Hän joutui lähtemään täältä aikaisemmin, mutta hänen avustajansa ovat kirjaneet keskustelun Annin ylös ja välittävät viestit ja terveiset hänelle. Me jatkamme 13.30, siihen asti pidämme tauon. Ja mikäli täältä vaan löytyy ruokaa, niin hyvä ruokahalua. Näillä sanoilla keskeytän istuntomme. Kiitoksia.